respond. I will give the word to you first, and then the rapporteur. Okay. okay. <laughs> so, we... so, dear friends, uh, it's time... Hyvät ystävät, nyt on aika aloittaa. Välkomna till eh, arbetsgrupp 3. Eh, där vi... Tervetuloa tänne työryhmään kolme, jossa puhutaan kansalaisten turvallisuudesta ja siitä, voidaanko turvallisuutta parantaa Tukholman ohjelman kautta sisärajojen tarkastusten poisto Schengen-rajoilla on helpottanut kaikkien matkustamista alueellamme ja tämä on useimmilla tapaa oikein myönteinen asia, mutta valitettavasti myös rikollisten on helpompi ylittää rajoja. Tämä johtaa turvattomuuteen maidemme kansalaisille. Jäsenvaltioina ja parlamentaarikkoina kannamme yhteistä vastuuta siitä, että rajat ylittävää rikollisuutta vastaan on taisteltava hyvin ja näin voidaan ylläpitää kansalaistemme turvallisuutta. Siksi on välttämätöntä, että poliisi- ja syyttäjäviranomaiset Euroopassa saavat lisämahdollisuuksia tehdä yhteistyötä, auttaa toisiaan suurissa tutkinnoissa, jotka kattavat useamman maan. Samalla kuten tuolla täysistunnossa monet ovat sanoneet, on tärkeää painottaa sitä, että on löydettävä tasapaino. Niiden toimien välillä ja taistellaan rikollisuutta vastaan ja toisaalta on huolehdittava yksilön oikeuksista. Rikollisuuden vastainen taistelu rakentuu faktan, tietojen varaan. Tiedonvaihto jäsenvaltioiden viranomaisten välillä vaatii lisäparannuksia. Me tarvitsemme pitkällä aikavälillä suunnitelma siitä, miten tietoa vaihdetaan jäsenvaltioiden välillä. Ja selkeästi on osoitettava, koska tietoa saadaan vaihtaa, mitä tietoa saadaan vaihtaa ja mihin tätä tietoa saadaan käyttää. Sekä kuinka pitkäksi aikaa tieto tallennetaan. Yhteistyön kentällä pitäisi toimia paremmin. Poliisit, syyttäjäviranomaiset, tuomarit eri EU-maista tarvitsevat parempaa ymmärrystä toistensa työlle, sille mitä eroavaisuuksia ja samanlaisuuksia oikeusjärjestelmissä on. Vastavuoroinen luottamus on tärkeää, jotta yhteistyö toimisi. Yhteinen koulutus on yksi asia, joka mainitaan Tukholman ohjelmassa, mutta ehkä voimme tänään tuoda esiin uusiakin ajatuksia. Lisäksi pitäisi pohtia sitä, miten epäiltyjen ja syytettyjen asemaa rikosoikeudenkäynneissä voidaan vahvistaa. Askel askeleelta menettelyssä, josta on sovittu tällä alalla, jossa työ keskitetään yhteen tai kahteen oikeuteen kerralla. Toivottavasti johtaa siihen, että lopulta saamme aikaan kunnianhimoista työtä tällä saralla. Tämä on ollut hyvinkin kivinen tie kulkea. Mitä siis yhteistyö poliisi viranomaisten välillä voi toimia paremmin, ensimmäinen keskustelun kohteemme, ja toiseksi voidaanko tiedonvaihtoa parantaa yhtenäisen koulutuksen kautta. Ja mitä oikeuksia pitäisi priorisoida, kun lähdetään askel askeleelta parantamaan syytettyjen asemaa rikosoikeuskäynneissä. Niistä asioista on tarkoitus keskustella tällä työryhmässä. Tervetuloa tänne ja nyt annan puheenvuoron Saimen Busutilille. Well, thank you so much, uh, Madam Davison, uh, co-chair. Kiitoksia, Rova Davidson. Tervetuloa kaikki kollegat tähän työryhmään, jonka numero on kolme. Ja kysymys on ihmisten suojelusta Euroopan unionissa – minä en aio käyttää nyt aikaani menemällä syvemmälle tähän aiheeseen, koska me haluamme nimenomaan kuulla sitä, mitä teillä on sanomista asiasta, ja me haluaisimme käydä keskustelua tässä työryhmässä. Aina mitä haluaisin sanoa on, että kun olen koordinaattorina eh, kansalaisvapauksien valiokunnassa tässä parlamentissa EPP-ryhmän puolesta, niin haluaisin sanoa, että meidän kannaltamme koko tämä aihepiiri, jota nyt tässä kokouksessa me käsittelemme, on meidän mielestämme tärkeä. Ja meidän täytyy näitä turvallisuuskysymyksiä eh, ottaa esille. EPP-ryhmä on, pitää tätä aihetta hyvin tärkeätä, tärkeänä ja me haluamme tietää mielellämme, mitä kansallisten parlamenttien edustajat asiasta sanovat. Te tiedätte, että kun Lissabonin sopimus astuu lähipäivinä voimaan, niin sekä Euroopan parlamentti että kansalliset parlamentit ovat eh, tärkeässä roolissa tälläkin sektorissa. Mitenkä sitten menettelytavat, sanoisinko jotakin siitäkin? Me annamme niin monelle kuin mahdollista mahdollisuuden puhua – ja pyydämme, että te täytätte tämän sinisen lomakkeen, joka teillä on siellä papereissanne, koska sillä tavalla te rekisteröidytte puhuja listalle. Jos kaikki ei tätä, eivät tätä vielä tiedä, niin sanon nyt vielä, että tämä pitää täyttää. Meillä on täällä aika monta puhujaa jo listalla, mutta voimme ottaa sinne lisää. Silloin kun annamme puheenvuoron, me mainitsemme puhujan Mm, nimen ja myös seuraavan puhujan, jotta seuraava puhuja sitten voi valmistautua omaan puheenvuoroonsa. Ennen kuin annan ensimmäiselle puhujalle vuoronsa, niin haluaisin ensin antaa puheenvuoron esittelijälle tässä ryhmässä, Karman Hermosin Bono. Hän on Espanjan eh, kongressin jäsen ja hän antaa meille lyhyen esittelyn tähän aiheeseen. Ja sen jälkeen aloitamme mielipiteen vaihdon. Rouva Hermosin olkaa hyvä. Kiitoksia. Niin hyvää iltapäivää vain teille kaikille ja aivan lyhyesti, jotta en nyt vie koko aikaa keskustelulta. Mielestäni on joka tapauksessa kuitenkin syytä sanoa, että tämän kokouksen aikana meillä on kaksi hyvin tärkeää asiaa keskusteltavanamme toisaalta juuri tuon Lissabonin sopimuksen voimaantulo samoin kuin ihmiso- perusoikeusasiakirjan voimaantulo ja sitten toisaalta juuri näiden tämän sopimusten, sopimuksen voimaantulon jälkeen kansallisten parlamenttien rooli ja se, että meidän yhteisiä sääntöjemme turvallisuuskysymyksissä saataisiin yhtenäiseksi koko Euroopassa. Olen seuraillut keskustelua tuolla täysistunnossa ja siellä erityisesti esitettiin tiettyjä mielipiteitä, jotka kävivät toinen toisiaan vastaan sen, su- sen suhteen, miten Euroopan parlamentilla on te- tekemistä ja miten kansalliset parlamentit osallistuvat vapaaehtoisesti tähän työhön, mutta en tietenkään nyt missään tapauksessa ryhdy käymään mitään näistä mielipiteistä vastaan. Minä vain lyhyt, sanoisin Maastrichtin sopimuksen jälkeisestä eh, hyvästä kehityksestä. Nyt sitten nämä sadat miljoonat eh, ihmiset voivat kulkea eri Espanjan Euroopan valtioiden välillä ja meidän yhteisen, yhteinen maahanmuuttopolitiikkamme on kehittynyt hyvään suuntaan samoin kuin meidän eurooppalainen siirtolaispolitiikkamme ja sen ulkopuolinen näkökulma. Erityisesti myös turvapaikkapolitiikka on kehittynyt ja me olemme pystyneet pyrkivät luomaan Europol, Eurojust ja Frontex-järjestelmät eh, ja laitokset ja virastot ja mahdollisesti tämän Tukholman ohjelman mm, jälkeen voimme erityisesti puhua noista uusista haasteista vuoden 2010-2014 jälkeen eh, vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella. Varmasti juuri näihin haasteisiin pääseminen helpottuu Lissabonin sopimuksen hyväksymisellä. Ja minä vielä sanoisin aivan nyt tällä tavalla lyhyesti muutaman sanan näistä uusista haasteista. Yksi haasteista on juuri se, miten me saisimme tasapainoitettua oikeudet ja ihmisten vapaudet turvallisuuden kanssa, koska tämä turvallisuus tietysti vaikuttaa juuri tähän näihin vapauksiin ja oikeuksiin. Eli miten me nämä linkitämme toinen toisiinsa, minkä, miten me sitten takaamme paremman turvallisuuden ilman, että liikaa rajoitamme ja vapauksia ja oikeuksia ja vahdimme kansalaisia liikaa. Joka tapauksessa kansalaiset varmasti pääsevät nyt lähemmäs e, tätä eurooppalaista tavoitetta ihmisoikeuksista, niin kuin perusoikeusasiakirjassa sanotaan. Ja toi, sitten vielä puhui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 Mm, rikosten torjunnasta, erityisesti vakavia rikosten torjumasta, esimerkiksi rotuerottelusta, muukalaisvihasta, antisemitismistä, homofobiasta ja miesten ja naisten välisestä väkivallasta. Koko tämä paketti liittyy solidaarisuuteen ja maahanmuuttopolitiikan ja turvapaikkapolitiikan yhtenäistämiseen. Ja minä vielä lopuksi haluaisin sanoa pari sanaa niistä haasteista, joihin meidän täytyy pyrkiä löytämään enemmän ennaltaehkäiseviä keinoja ja myös miten me voimme vanhoista rikoksista päästä eroon ja kokonaan ja miten voimme estää tulevien rikoksen muotojen kehittymistä. tähän tietysti liittyy eurooppalainen terrorismin torjunta yhdessä. Me emme voi hyväksyä terrorismia, koska se on aina suuri uhka kansalaistemme näkökulmasta ja lisäksi meidän täytyy myös estää ihmiskauppa, eri toten lasten ja naisten ihmiskauppa. Heitä nimittäin kaupitellaan liikaa edelleenkin ja ylipäätään vieläkin seksuaaliseen, väkivaltainen seksuaaliseen työhön ja lapsipornografiaan. Ja tämä on huolestuttava ongelma. Lisäksi on tuo, tuo nuo piraattialukset ja kaikenlaiset piraattituotteet, samoin kuin informaatioteknologian rikokset, samoin samoin kuin teollisen tekijän oikeusrikokset ja ongelmat, joita meidän täytyy torjua. Samoin kuin nuorisorikollisuus, koska se vaikuttaa hyvin paljon perheiden tasapainoon, samoin kuin koulurauhaan. Ja vielä lopuksi sanoisin muutaman sanan tästä ohjelmasta, Tukholman ohjelmasta siis. Tämä ohjelma on hyvin kunnianhimoinen ja hyvin, hyvin laaja, hyvin kattava ohjelma. On mahdollista, että nyt kun se on saatu hyväksyttyä ja kaikin tarkistuksin korjattua näiden päivien, viime päivien, viimeisten päivien aikana, niin todennäköisesti se siirtyy sitten Espanjan puheenjohtajakaudelle konkreettisesti toteutettavaksi ja siihen varmaankin tarvitaan sitten paljon konkreettisempi toimintasuunnitelma kuin tämä pelkästään ohjelma, joka meillä nyt käsissämme on. Tulevien vuosien aikana me sitten toimimme tämän ohjelman pohjalta ja meidän täytyy tuottaa se paljon käytännönläheisemmäksi ja asettaa siitä tietysti omat etusijakysymykset. Ja minä otin tässä esille vain muutamia näistä etusijakysymyksistä. Kiitoksia. Thank you, Madam Bono, and we look very much forward. Kiitoksia. Ja me odotamme sitten tätä toimintasuunnitelmaa, suunnitelmaa, joka tulee Espanjan kaudella. Sitten siirrymme seuraavaan puhujaan, herra Godes, joka on Slovenian parlamentin jäsen. Ja seuraava on Iljonka, joka on Euroopan neuvostosta. Spoštovane kolegice in kolegi, gospe in gospodje, menim... Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Minun mielestäni tämä Tukholman ohjelma on hy- hyvä, mutta meidän täytyy muistaa, että kun yksilön suojelusta on kysymys, niin yksilöllä on hyvin paljon perusoikeuksia, joiden vuoksi täytyy huolehtia seuraavista asioista. Täytyy huolehtia siitä, että kaikki toimenpiteet, joihin tartumme, ovat tavoitteellisia. Ja siksi minä haluaisin sanoa, että ihmisten turvallisuus voidaan toteuttaa vain silloin, kun perusoikeudet ja ihmisoikeudet ovat suojeltuna. Pitää aina miettiä näitä asioita ja jos me haluamme tällaisen avoimen Euroopan, niin meidän täytyy löytää paras mahdollinen tasapaino vapauksien ja perusoikeuksien suojelun välillä. Olen aivan vakuuttunut siitä, että on kysymyksessä yhteiskunnan turvallisuuden suojelu ja on tärkeää, että huolehdimme siitä, että politiikka, jota tässä noudatetaan, että se on hyvä ja täytyy muun muassa tietää, eh, miten viranomaiset eh, toimivat ja turvallisuuden alalla pitää perustaa myöskin yksityisen sektorin kumppanuuksia. Meidän täytyy yhteiskunnassa tietää, minkä tyyppistä eh, rikollisuutta yhteiskunnassa on, niin sillä tavalla sitä voitaisiin paremmin torjua ja suojella ihmisten turvallisuutta. Kansalaisen turvallisuus ja kansalaisen perusoikeudet, ne pitää taata. Ja jos me huolehdimme yhteiskunnassa jonkun asian turvaamisesta, meidän täytyy huolehtia siitä, että se ei eh, vaikuta muihin negatiivisella tavalla. Thank you, Mr. Uh, next... Kiitos oikein paljon. Seuraavana Euroop, anteeksi, Rauha Juncker. Täällä ei kerrottu kumpaakaan. Eli Euroopan neuvoston parlamentaarinen kokous ja sitten Euroopan parlamentin jäsen Carlos Coelho. Kiitos oikein paljon. Totta kai minä puhun Euroopan neuvoston näkökannalta ja ihmisoikeudet, demokratia oikeusvaltion periaatteet ovat silloin tärkeitä. Jos katsotaan Tukholman ohjelmaa, niin siinä otetaan mukaan monia sellaisia kysymyksiä, joita Euroopan neuvoston maahanmuutto- ja pakolaistyöryhmä on käsitellyt. Palautukset, tällaiset keskukset, vastaanottokeskukset ja niin edelleen. Laiton maahanmuuttokysymykset ja Minusta tuntuu, että voimme sanoa, että Eurooppa ei koskaan voi palauttaa kaikkia laittomia maahanmuuttajia Euroopasta. Neljä, viisi, kuusi miljoonaa tällaista maahanmuuttajaa ja Euroopan neuvoston parlamenttikokouksen kannalta on tärkeää, että Tukholman ohjelmassa otetaan huomioon se, että toimiin on ryhdyttävä juuri näiden maahanmuuttajien osalta. Tukholman ohjelman täytyy tarkkaan tutkia sitä, mitä voidaan tehdä niiden ihmisten osalta, jotka eivät halua tai joita ei voida palauttaa. Oikeusvaltion periaatteet ovat tässä kyseessä, samoin kuin ihmisoikeuskysymykset. Ja tässä toistan ehkä itseäni, mutta halusin vielä sanoa asian, jonka sanoin täysistunnossa viimeisenä. Tukholman ohjelmassa puhutaan enemmän prosessista maahanmuuttona, eikä niinkään henkilöistä, jotka löytyvät näiden muuttovirtojen takaa. Me todella haluaisimme painottaa tässä ihmisiä, jotka löytyvät näiden muuttovirtojen takaa. Siis kiitos oikein paljon. Kiitos. Seuraavana Carlos Coelho ja hänen jälkeensä Albert. Carlos, Euroopan parlamentin jäsen kansalaisvapauksien valiokunnan jäsen. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. Ensiksi Minusta on merkittävää, että meillä on työryhmä, joka käsittelee turvallisuusasioita. Minun näkökulmastani katsottuna nämä kolme tärkeintä kysymystä turvallisuuden, oikeuden ja vapauden asioissa kuuluvat juuri samaan suunnitelmaan emme me voi ajatella oikeuksia ja vapauksia ilman turvallisuutta. ilman vapautta me elämme itsevaltiudessa tai yksivaltiudessa ja jos ei ole turvaa, niin sitten elämme suorastaan anarkiassa ja kaauksessa. Eikä oikeuttakaan ole ilman vapautta ja turvallisuutta. Eli turvallisuus on yksi osanen niin vapautta ja sitten se on myös yksi ennakkoehto oikeuden toteutumiselle hyvin usein poliittisissa keskusteluissa käsitellään asioita perustavanlaatuiselta kannalta ja nähdään turvallisuus kauimmaisena asiana näistä. Me emme saa tähän ansaan kuitenkaan pudota. Asia on joka tapauksessa paljon monimutkaisempi kuin se usein halutaan nähdä. Ja toiseksi, kuten jo sanoinkin tuossa aluksi, niin on olemassa tiettyjä tehokkuusehdot ja tietyt tehokkuusolosuhteet, jotka meille luo, on luonut muun muassa Schengenin alue, ja meidän täytyy pystyä luomaan sellaiset takee, että tuo järjestelmä vielä toimii ja tieto vaihtuu valtioiden välillä. Portugalin täytyy saada tietoja eh, niiltä muita valtioita, jotka kuuluvat tähän Schengen-järjestelmään ja siitä voidaanko joku henkilö, joka pyrkii Euroopan, Schengenin alueelle, eh, päästää maahan tai ei. Nyt me elämme tällaista ikään kuin toista Schengen-sukupolvea ja eh, erityisesti Schengenissä pitää kiinnittää huomiota näihin turvallisuuskysymyksiin ja varsinkin biometrisiin tuotoi, tietoihin asioihin, jotta voimme torjua väärennettyjen asiakirjojen käytön. Ja meidän täytyy nyt taata se, että nämä, tämä tieto välittyy oikealla tavalla ja kaikkien jäsenvaltioiden välillä. Ja erityisesti jos mietimme vaikkapa varastettuja autoja, niin sitten me voimme saada tiedettyä, välitettyä tätä tietoa varastetuista autoista valtioiden välillä, samoin kuin lapsipornografiasta ja lapsipedofileista myös järjestelmien välillä tässä toisessa Schengenin vaiheessa. 2009 vuoden aikana vielä nyt näyttäisi siltä, että nämä uudet säännökset Schengen kakkosesta eivät tule voimaan kuin vasta 2012 joka tapauksessa meidän, tuli, ei, meidän ei tule etsiä uusia haasteita, uusia tulevaisuuden suunnitelmia ennen kuin olemme päässeet eteenpäin näissä aideltavissa ja ennen kuin olemme tehokkaasti toteuttaneet ja, ja, to, ja, jo ne ja me olemme luvanneet kansalaisille tiettyjä, ratkaisut tiettyihin ongelmiin ja niihin, niistä, niihin, niiden ratkaisemisessa komissio ja hallitukset ovat vastuussa. Meidän täytyy toteuttaa se, mitä lupaamme. Kiitos Carlos. Herra Albert on seuraava puhuja, Romanian senaatin jäsen. Ja sitten Lord Harrison yhdistyneestä kuningaskunnasta. Bună seara, doamnelor. Hyvää iltaa teille kaikille, hyvät naiset ja herrat. Hyvä, kiito, hyvä puheenjohtaja, kiitos puheenvuorosta. Minä haluaisin korostaa sitä, että meidän valtiomme kiinnittää erityisen tarkasti huomiota ongelmiin, jotka liittyvät turvallisuuteen ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan. Juuri niin kuin minua ennen puhuneista, monet ja myös täysistunnossa puhuneet ovat sanoneet, niin Euroopan turvallisuus on yksi tärkeimmistä tekijöistä vapauden ja vaurauden toteutumiselle maan osassamme. Yksi suuremmista, suurimmista ongelmistamme tietysti on tuo energiaongelma, ilmastonmuutos, eh, talouskriisi, siirtolaisuuden hallinta, samoin kuin jäsenvaltioiden välinen yhteen toimivuus yhteisten intressien ratkaisemiseksi ja myös tietysti järjestäytyneen rikollisuuden torjuminen. Kaikki nämä ovat yhdessä nostaneet uusia haasteita ja uhkia yhteiskuntiemme eteen ja myös meidän, meidän minun kotimaahani. Meidän täytyy myös keskittyä aseiden e, väärin, väärän, väärin kuljetukseen samoin kuin ihmiskaupan torjumiseen ja, ja rahan väärennyksiin rikoksiin ja, val- ja tällaisiin rahoituspetoksiin ja lahjontaan. Me tarvitsemme näihin yhteisiä toimia voidaksemme todellakin yhdessä ennaltaehkäistä näitä rikollisia toiminnan muotoja ja sitten saada kiinni ne, jotka näitä rikoksia tekevät. me voimme, meidän tulee käyttää siinä yhteisiä poliisi- ja oikeusviranomaisvaroja ja yhteisiä rahoja myös, koska jotta nämä rikollisjärjestöt ei sitten vain siirry valtiosta toiseen ja rikoksen tekovälineet siirry valtiosta toiseen. Ja, ja meillähän on olemassa näitä eri virastoja sekä kansallisella tasolla että Euroopan tasolla ja niiden välinen yhteistyö täytyy vielä saada paljon tehokkaammaksi. Erityisesti niiden välinen tietojen vaihto täytyy saada tehokkaammaksi. Me tarvitsisimme tällaisen keskus vaihtojärjestelmän Eurooppaan asiakirjojen ja väärennettyjen asiakirjojen varsinkin niistä tietojen välittämiseen toisiin valtioihin. Minun mielestäni näiden mainitsemieni asioiden pitäisi olla etusia kysymyksiä Euroopassa. Romania on tietysti tärkeällä paikalla erityisen taakoitettu juuri tässä järjestäytyneen rikollisuuden kysymyksessä ja sen vuoksi meidän onkin tehtävä tehokkaampaa ja vahvempaa yhteistyötä myös meidän naapureidemme kanssa, myös itäisten naapureiden kanssa, ja niille täytyy ojentaa käsi, niille täytyy antaa riittävästi varoja kehittää omaa yhteiskuntaansa, jotta sieltä ei olisi niin suurta innostusta tulla tänne meidän puolellemme. Me tarvitsemme eh, yhteisen itäisen kumppanuuden kautta paljon vahvempaa, eh, vahvempia tuloksia ja meidän täytyy tukea erityisesti juuri näitä itäisiä naapurimaitamme Ukrainaa, valko ja Turkia, muutamia mainitakseni. Kiitos oikein paljon. Muistuttaisin Euroopan parlamentin kollegoita siitä, että hekin mielellään saavat osallistua. Saitte Euroopan parlamentin varapuhemies Tavros Lamrinidis on täällä joukossamme nyt. Tervehdin häntä. Kiitos myös siitä, että pidätte yleisesti kiinni tästä kolmen minuutin puheesta. Oli Harrison. Yhdistyneen kuningaskunnan ylähuoneesta ja sitten Sisi Radula Kreikan parlamentista. Years ago, in 1992. Kiitos puheenjohtaja. Vuonna 1992 Luettiin yhtenäismarkkinat ja annettiin neljä vapautta kansalaisille kautta Euroopan, mutta silloin unohdettiin rikolliset, jotka kulkevat kautta Euroopan samalla. Nyt vasta lähdetään katsomaan sitä, miten saadaan nämä rikolliset kiinni. Minä haluaisin raportoida ylähuoneen raportoista ja siitä, miten Europolin kautta voidaan tehdä poliisiyhteistyötä. Tuosta raportista nähtiin, että jäsenvaltiot eivät käyttäneet tietojärjestelmää vaihtaakseen tietoa epäilyistä kautta Euroopan unionin. Huomasimme, että kansalliset poliisiviranomaiset eivät luota toisiinsa ja Europoliin välttämättä – kun ajatellaan erityisesti luottamuksellista tietoa, ja huomattiin, että yhdistyneen kuningaskunnan osalta suurin osa meidän poliiseistamme ei pysty puhumaan muita kieliä. Ja joskus piti yrittää kuulustella epäilyitä, jotka tulivat mantereelta englanniksi. Toivoin, että he vastaavat. Kyselyitä esitettiin Europolille, mutta usein nähtiin, että Europolia ei pidetty niin tärkeänä työpaikkana, vaan sieltä tultiin nopeasti takaisin vaihdon jälkeen. Europol ja Eurojust lopulta. Näiden tahojen pitäisi olla läheisessä yhteistyössä. Ne eivät toimi samoissa virastoissa, vaikka Haagissa, mutta jos samat ihmiset saataisiin, nämä ihmiset saataisiin samaan rakennukseen, niin yhteistyö voisi olla tehokkaampaa ja näin saataisiin tehokkaammin rikolliset oikeuden eteen. Kiitos. Kiitos, Roddy Harrison. Mainitsisin myöskin, kun mahdollisuus on, että Euroopan parlamentti arvostaa kovasti näitä tutkimuksia, joita ylähuone teettää toisinaan, ja myöskin näitä keskusteluita, joita käydään täällä Euroopan parlamentissa. Tämä harjoitus on korkeassa arvossa meillä. Edustaja Sisi Radula, Kreikan parlamentista. Ja sitten Göran Lindblad. Κύριε Πρόεδρε, είναι σαφές ότι το πρόγραμμα της Στοκχόλμης είναι η πρόκληση και η πρόσκληση η ισορροπία και η συμβατότητα όπως ακούστηκε. Ohjelman haaste ja kutsu. Ja tässä on kysymyksessä se, kuinka Euroopan e, eurooppalaiset e, perusoikeudet ja vapaudet yhdistetään turvallisuuteen. E, Oikeuden, vapauden ja turvallisuuden alueella, jossa luodaan tällainen turvallisuuden ilmapiiri, niin se tarkoittaa sitä, että meidän pitää torjua kaikenlaista rikollista toimintaa, erityisesti sellaista toimintaa, joka kohdistuu tärkeimpiin asioihin, kuten kansalaisten elämään ja omaisuuteen. Se on syy, miksi on hyvin tärkeää saada tärkeät tai toimivat turva, turvallisuuden suojelujärjestelmät. Siksi meidän täytyy systemaattisesti tätä lähestyä. Minä haluaisin keskittyä e- ennakolta ehkäisyyn, ennaltaehkäisyyn ja e, diagnoosiin siitä, mitä pitäisi tehdä. Rajat ylittävät tapaukset e, ovat sellaisia tapauksia, joihin täytyy erityisesti panostaa ja katsoa, mitä pitää tehdä rikoksen torjunnan eteen. Meillä on sitoumus sekä poliitikoilta, mutta myös institutionaalisia asioita täytyy hoitaa sillä tavalla, että kansainväliset organisaatiot toimivat yhdessä. Meidän täytyy oikeusviranomaisten ja poliisiviranomaisten välinen yhteistyö varmistaa. Europol ja Eurojust, niiden täytyy tehdä oma osuutensa tästä työstä. Täytyy myöskin käyttää poliisiakatemian tarjoamia koulutusohjelmia hyväksi, jotta tulokset paranevat. Euroopan eh, unionissa on eh, nimetty pääasialliset tärkeimmät alueet Eh, jossa on suurimmat riskit. Meillä täytyy kuitenkin olla aikataulu ja tarkat tavoitteet ja meidän on käytettävä kaikissa, kaikkia institutionaalisia keinoja, joita meillä on. Rauha ja yhteistyö auttaa meitä, mutta me tarvitsemme myös harmonisoitua politiikkaa. Terrorismi ja rajat ylittävä rikollisuus ovat asioita, joista Pitää muistaa, että maahanmuuttokin liittyy tähän. Me tarvitsemme kokonaisvaltaista hallintoa rajoillemme ja me tarvitsemme yhteistä turvapaikkaa ja maahanmuuttopolitiikkaa Eurooppaan. Tukholman ohjelmaan pitää ottaa uusi teknologia mukaan ja täytyy hyödyntää kaikkea sitä kokemusta, mitä meillä on ja kaikkia työkaluja täytyy käyttää, joita meillä on ja meidän täytyy myöskin tietosuojakysymyksistä huolehtia. Hajauttaminen Frontex-virastossa e, olisi sellainen asia, jossa kapasiteettia voitaisiin parhaalla mahdollisella tavalla käyttää. Täytyy myöskin laajentaa toimivaltuuksia alueellisissa toimistoissa. Me tarvitsemme eh, Välimeren alueelle Frontexille oman toimiston. Euroopan kansalaisten pitää päästä oikeuteen. Siksi meillä täytyy olla, eh, olla välineitä, joilla keskinäistä luottamusta kohennetaan. Jos kansalaiset saavat tulkkaus- ja käännöspalveluja äh, rikosprosesseissa ja oikeusapua, niin nämä ovat sellaisia asioita, että jos niitä tehdään ja jos yhteistyöhön keskitytään ja solidaarisuuteen, silloin me voimme rakentaa kansalaisten Eurooppaa ja voimme myöskin antaa viestin oikeusvaltioista ja perusoikeusasioista kansalaisille. Sillä tavalla kansalaiset tietävät, missä mennään. Thank you. You were a... Kiitos. Ylititte puheaikanne, mutta puheenvuoroni oli niin mielenkiintoinen, että en millään pystynyt teitä keskeyttämään. Seuraava puhuja on Joran Lindblad. Pyytäisin muita puhujia pitämään kiinni kolmen minuutin puheesta. Sitten Lirosaana Göran Lindblad on Euroopan neuvoston parlamenttikokouksesta. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen siellä työryhmän puheenjohtajan varajäsenenä maahanmuuttokomiteassa. Meillä on muutamia tarkistuksia, joista toivomme, että Euroopan parlamentin kollegat voivat näitä katsoa ja toivottavasti hyväksyä ensi viikolla nämä silloin käytävässä keskustelussa. Tietenkin terrorismin vastainen taistelu on hyvin tärkeä, mutta emme saisi unohtaa ihmisoikeuskysymystä. Parlamenttikokouksen edustajana minä todella rakennan työni demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteiden varaan. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on hyvin tärkeää. Kuten edustaja Juncker puhuisi vähän maahanmuutosta, koska on hyvin tärkeää, että emme käsittele ainoastaan tällaisia hy- hyväksyttyjä maahanmuuttajia. Laiton maahanmuutto, tämä antaa väärän viestin. Nämä ihmiset eivät ole tehneet mitään väärin. Nämä ihmiset ovat paineet ehkä diktaattoria, sotaa, huonoa taloustilannetta, mitä tahansa. Nämä ihmiset eivät sinänsä lähde mihinkään, vaan pakenevat jotakin paikkaa ja tarvitsevat hiukan tukea. Joten meidän pitäisi suojella näitä maahanmuuttajia. Tärkeää on se, että he saavat terveydenhoitoa, hammashoitoa maissaan. Kun en ole parlamentaarikko, olen hammaslääkäri ja minä näen, että näiden ihmisten hampaat ovat huonommassa kunnossa kuin vankiloiden vankien. Minä olen ollut vankila hammaslääkärinä parikymmentä vuotta. On tärkeää siis, että Euroopan unioni ja neuvosto suojelee niitä, jotka eniten tukea tarvitsevat. Polirosana Italiasta ja Benisti Jean-Jacques. So, Grazie Presidente. Eh, io vorrei richiamare... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kiinnittää huomiota tässä työryhmässä, jossa käsittelemme eritoten kansalaisten turvallisuutta Frontexin. Minun mielestäni tehokkaan vastauksen löytäminen ja myös kokonaisvastauksen löytäminen laittomaan maahanmuuttoon, samoin kuin myös kolmansien valtioiden auttamiseen, näiden siirtolaisvirtojen parempaan hallitsemiseen ja kansainvälisten sopimusten toteuttamiseen päästäksemme tarvitsemme eritoten parempaa yhteistyötä. Ja tässä puhun myös ihmiskaupasta. Monet jäsenvaltiot joutuvat siitä kärsimään ja tämä tarkoittaa hyvin suurta väestöryhmää, joka joutuu kärsimään tästä. Ja me tarvitsemme operatiivista yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä Frontexin kautta. Frontexin täytyisi olla, täytyisi saada paremmat rakenteet ja enemmän varoja ja enemmän henkilöitä, työn, työntekijöitä voidakseen parantaa työtään. Sillä, sillä on myös omia kakkos virastoja eri alueilla, mutta me tarvitsemme niitä vielä enemmän sellaisille alueille, joilla tarvitaan entistä enemmän toimia laittoman siirtolaisuuden estämiseksi eri toten Välimeren alueella. Ja me tarvitsemme näin eurooppalaista yhteistä siirtolaisuusvirastoa, jossa erityisesti käytetään yhteisiä rahoja nimenomaan torjuaksemme laitonta maahanmuuttoa ja käsitelläksemme kaikkia maahanmuuton eri osatekijöitä. Nykyisellään niitä käsitellään usein vain kansallisella tasolla ja sitten ne valtiot, jotka joilla on ulkoraja, eurooppalainen ulkoraja, joutuvat kärsimään ongelmista yksin. En halua puhua tästä nyt sen pidempään. Enempää meillähän on olemassa vuonna 2008 lokakuussa eri, erillishanke tähän ja lokakuussa viime vuonna, tämä, tänä vuonna toinen erillishanke etelä, eteläisten rajojen parempaan valvontaan. Ja tähän eteläisten varo, rajojen parempaan valvontaan täytyy linkittää kaikki Välimeren valtiot, myös muut kuin Euroopan valtiot, esimerkiksi Libya. Komissaari Waldner on erityisesti puhunut juuri tästä asiasta ja erityisesti siitä, että Libyan, pitää kehitt- Libyan suuntaan pitää katsoa tarkemmin ja sinne antaa myös lisää varoja tähän toimeen. Mutta vielä näitä varoja ei ole saatu, vaikka Libyan kautta kulkee hyvin paljon väkeä myös eteläisemmästä Afrikasta. Tähän tarvitaan tehokkaampaa politiikkaa ja myös myös rikollisuuden torjunta Euroopassa linkittyy niihin moniin aloitteisiin, joita välttämättä ei ole vielä rahoitettu riittävästi ja tässä erityisesti puhun rikosseuraamusten parantamisesta. No, Seuraavana Stavros Lambrinidis. Ei vaan ennen häntä. Edustaja Benisti. Hänellä annankin jo puheenvuoron ja sitten Lambrinidis. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Minä halusin puhua vain sanoakseni, että kaikki ovat sitä mieltä, että tietoa pitää rajojen yli siirtää. Valtioiden pitää päästää vastavuoroisesti muut näihin erityistietokantoihin – onpas sitten DNA-rekistereistä kysymys tai muista profiilitallenteista, jos Jos 27.5. ja 2008 tämä puitesopimus, joka on tehty, niin sen myötä on sallittu tällaisten tietojen siirtäminen poliisin ja oikeusviranomaisesta sitten rekistereistä, mutta tämä ei ole kuitenkaan äh, automatisoitunut. Nimittäin Rooman äh, sopimuksen mukaan tietoa pitää välittää verkostojen kautta. Ja tällä tavalla tiedot ovat anonyymejä. Vain sellaisessa tapauksessa, että yhteneväisyyksiä huomataan, niin silloin äh, saamme nimellistä tietoa ja löydämme DNA-profiilin henkilöstä. Jos eh, FED, ranskalainen rekisteri, niin itse asiassa sieltä ei saada kuin kopio, joka lähetetään sitten kansainväliselle kentälle. Oikeusministeriöiden epävirallisissa kokouksissa joka pidettiin vuo- tammikuussa 2005, niin ristin taulukointi Saksan ja Itävallan välillä on esitelty. Ja haluaisin kaikille kollegoille täällä kertoa, että tämän eh, tällä tavalla löydettiin 4500 sattumaa yli sadasta tuhannesta tapa- tapauksesta – ja täällä löytyy siis murhia ja sitten seksuaalirikollisia tällä tavalla ristintaulukoimalla. Jotta voidaan eh, torjua terrorismia ja organisoitua rikollisuutta, niin pitää antaa poliisille oikeus käydä näissä esimerkiksi Eurodac-rekistereissä. Todellista eh, rajat ylittävää yhteistyötä eurooppalaisten poliisivoimien kesken – tarvitaan, siis me voimme sen turvata ainoastaan yhteistyöllä samalla, kun suojelemme kuitenkin henkilöiden eh, henkilötietoja. Kiitos. Nyt kollega Lambrinidis, ryhmän jäsen ja sen jälkeen Jan Bauer. Kiitos paljon puheenjohtaja. Hyvät kollegat kansallisista parlamenteista. On ilo tavata teitä täällä eikä vähiten siksi, että kaikki keskustelun aiheet tänään ovat aiheita, joista tulee yhteispäätösmenettelyn piirin kysymyksiä täällä Euroopan parlamentissa. Ja samalla Lissabonin sopimus antaa kansallisille parlamenteille mahdollisuuden tarkastella näitä. Minulle on mahdollisuus keskustella näistä asioista Kreikan parlamentin Eurooppa-asioiden valiokunnan puheenjohtajan kanssa. Ja Kreikan parlamentti haluaa ainakin, ja sen pitää järjestää työnsä niin, että tämä valtava lainsäädäntötyön virta saadaan hoidettua hyvin. Kannustaisin kaikkia, jos teistä tuntuu siltä, että oman maanne parlamentti tarvitsee uudelleen järjestelyjä, niin ehdotan, että olisitte yhteistyössä parlamenttien jäsenten ja puheenjohtajien ja meppien kanssa. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, että jos näitä välineitä ei käytetä tehokkaasti, ne ovat lähes hyödyttömiä. Toiseksi internet. Minusta tuntuu, hyvät ystävät, että tästä tulee uusi fundament, perusoikeuksien ja turvallisuuden taistelukenttä lähivuosina. Kaikki hallitukset, poliisi, yritykset ja rikolliset haluavat mahdollisimman paljon henkilötietoja tietoonsa ja voivat näitä tietoja saada, joten kysymys kuuluu, miten kohtelemme internettiä, miten suhtaudumme siihen välineenä, joka voi enemmän kuin mikään muu väline edistää yksilön oikeuksia, ilmaisuvapaus, järjestäytymisvapaus ja niin edelleen. Ja samalla se on kaiken todennäköisin väline, jota valvotaan, jotta saadaan kiinni rikollisia tulevaisuudessa. Parlamentti ja neuvosto sopivat kompromissista pari viikkoa siitä, mitä tehdään telekompaketin osalta, mitä tehdään, kun yritykset yleensä ajatellen tekijän oikeuksia estää joltain pääsyn internettiin. Internettiin pääsyn pitäisi olla perusoikeus, samoin kuin muut oikeudet, joita internetissä voidaan ajaa. Eli täs, tällaisiin toimiin ei pitäisi lähteä, jos ei ole ollut kunnollista menettelyä sitä ennen, mukaan lukien tuomioistuimen päätös. Nämä kysymykset tulevat kansallisiin parlamentteihin ja halusin painottaa näitä. Syynä se, hyvät kollegat, puheenjohtaja luvallanne, haluaisin sanoa vielä tämän, että missään maissa – ei voida avata kirjeitä, joita lähetetään postin kautta, että voidaan lukea ja nähdä, että olenko minä kirjoittanut Carlos Coelholle vaikka sellaista, jossa on mukana sanoja, jotka vaikuttaisivat siltä, että minä olen terrorismi. Paljon, terroristi paljon helpompi on katsoa sähköposteja. Jos emme salli sitä, että poliisi tai yksityiset yritykset availevat kirjeitä postissa, meidän ei tulisi myöskään siksi, että teknologia on olemassa, sallia helposti sitä, että yritykset seuraavat yksityisiä sähköposteja. Näin ei usein ajatella ja siksi halusin esittää tämän näkökannan. Ihan lyhyesti vielä kaksi seikkaa. Maahanmuutto. Monet Euroopan parlamentin jäsenet ovat sitä mieltä, että ainakin kolme tai ehkä useampi ala mahdollistaisi yhteistyön hallitusten, kansallisten parlamenttien ja hallitusten ja Euroopan parlamentin välillä. mutta pidetään usein alueellisena kysymyksenä. Siis jos integrointi ei onnistu, niin näillä epäonnistumisilla voi olla hyvin vakavat vaikutukset. Ajatellaan vaikka ulkopolitiikkaa. Lissabonin sopimus alun perin esimerkiksi Alankomaissa tai Ranskassa – keskustelussa ei keskitytty niinkään Lissabonin sopimukseen itsensä, vaan siihen, tulisiko Turkista tulla EUn jäsen vai ei. Tämä oli kysymys myöskin, josta ei keskusteltu siinä valossa, että tässä olisi uusi jäsenehdokas, vaan tässä puhuttiin muslimeista ja maahanmuuttajista, joita ei voida valvoa tai integroida kunnolla. Tämä oli mielestäni hyvinkin vääränlainen asioiden linkittäminen. Maahanmuutto on tärkeä kysymys Euroopalle. Euroopan pitäisi voida se rahoittaa ja luoda strategioita yhteistyössä Euroopan parlament, eurooppalaisten parlamenttien kanssa. Ei ole mitään järkeä sanoa, että meillä on hienoja käytäntöjä, jos ei kerrota näistä käytännöistä muille. Toiseksi maahanmuutosta. Pakollinen solidarisuus niitä maita kohtaan, jotka ottavat vastaan suurimman osan maahanmuuttajista. Jotkut maat maantieteellisen sijaintinsa takia ottavat vastaan suurimman osan näistä maahanmuuttovirroista. Tai kyse voi olla pienistä maista, Malta, Kypros Italia ja Espanja. Sitten ajatellaan näitä maita myös. Nämä maat vastaanottavat suurimmat virrat, mutta usein muu Eurooppa sanoo, että no tuopa ei ole minun ongelmani. Tämä on kyllä meidän kaikkien ongelma. Ei ainoastaan se, että rajoja valvotaan, ei ainoastaan solidaarisuus, en kesken, vaan ajattelen humanitaarista lähestymistapaa. Se, että annetaan kaikille kansalaisille mahdollisuus palata yhteiskuntaan, äh, mutta yhteiskuntamme, että jos se ei käy, niin palauttaa. Sitten terrorismien vastaiset toimet. Tässä päätöslauselmassa esitettyä. No en ole nähnyt Euroopan neuvoston muutosesityksiä, näkisin ne mielelläni, mutta tässä sanotaan, että ennen kuin lähdetään terrorismin vastaisiin toimiin, pitäisi voida tutkia sitä, täytäntöpannaanko toimia nyt riittävästi tehokkaasti. Lisäksi pitäisi katsoa sitä, tarvitaanko uusia toimia, että voidaan napata joku rikollinen, vaan katsoa, mitä perusoikeuksille tapahtuu. Eli tasapainoinen myönteisten ja kielteisten seikkojen arviointi. Meillä on viisi Schengen, kaksi Prymin sopimus ja matkustajatietosopimus, Eurodac, SWIFT, neuvottelut, neuvottelut Yhdysvaltain kanssa pankkitiedoista. Tässä vain muutama toimi, jotka ovat tai eivät ole käytössä. Kaikki maat eivät ole täytäntöön panneet näitä vielä, joten ennen kuin voidaan arvioida, miten nämä toimet toimivat yhteen ja niin edelleen, ei pitäisi puhua uusista toimista. Puheenjohtaja, minun mielestäni, jotta voidaan suunnitella terrorismin vastaista, rikosten vastaista työtä järkevästi, ei voida sallia sitä, että rajoja kunnioittamattomat rikolliset kulkevat vapaasti, mutta meidän pitää kuitenkin katsoa suhteellisuutta, koska muuten rikosten pelossa voidaan lähteä leikkaamaan perusoikeuksia ilman, että saadaan kiinni rikollisia. Kiitos puheenjohtaja, että ette käynnistänyt kelloa. Tämä sy- syrjintä oli todella tervetullutta. Huomaan, että täysin käytitte hyväksenne tämän virheen. Han Bauer on seuraava edustaja. Hän on Tsekin tasavallasta. Tapanit oli Suomesta. Vážený pane předsedo, velice rád využívám vaší výzvy upřímné otevřené výměně názorů. Minä olen hyvin iloinen siitä, että saan kertoa omia näkemyksiäni täällä. Pari kommenttia. Ensinnäkin minä kuuntelin tarkkaan, mitä täällä muut ovat sanoneet ja mitä täysistunnossa asiasta puhuttiin. Ja se, mitä täällä erityisesti on korostettu, niin kaikki se on aivan oikein. E, oikeuksia. Siis e, täällä puhutaan lasten oikeuksista, ihmisten perusoikeuksista, turvapaikanhakijoiden oikeuksista, mutta mitä e, sitten ei ole mainittu, ovat velvoitteet. Onhan tietenkin niin, että yksikään yhteiskunta ei voi onnistua kaikessa, ellei perusoikeuksia kunnioiteta, mutta on myös velvollisuuksia, ja nehän liittyvät tähän kiinteästi. Minä olen puolet elämästäni elänyt totalitaarisessa järjestelmässä ja minä tiedän, e, tiedän minkälaisia konkreettisia kriteerejä oli demokraattisille valtioille. Ja minä tiedän, että hyvin monet menivät muihin maihin. Ja meille oli erittäin tärkeää sitten saada näitä tietoja muualta. Me voimme nyt luoda uusia mahdollisuuksia sille, että mekin voimme siis edesauttaa näiden kaikkien verkostojen luomista. Yksi asia pitäisi vielä ottaa esille. Meidän täytyy tarttua siihen, että pysymme avoimina. Me emme saa sulkeutua Lissabonin strategia, minä tiedän, tiedän mikä se on ja tiedämme mitä poliitikot siltä haluavat. Joskus vaatimukset ovat niin korkealla, että tarvittaisiin kaksi EU-budjettia, jotta kaikki saataisiin sujumaan. Täytyy kuitenkin katsoa rahoitusta, mikä on mahdollista, mikä ei. Mitä sitten tiedonvaihtojärjestelmään tulee, niin on hyvin tärkeää, että niitä, näitä ryhmitellään näitä tietoja. Yksittäiset rikolliset Ja jos me yhdessä toimimme, niin me saamme paljon enemmän aikaan. Ja myös tietoturva täytyy ottaa huomioon. Sitten Tolli. And after that, uh, to miss... Ja sen jälkeen puheenvuoron saa Belgian kalaa. Kiitos puheenjohtaja. <clears throat> Yleisistunnossa korostin puheenvuorossani yhdenmukaisen ja yhtenäisen turvapaikkapolitiikan ja siihen liittyen yhdenmukaisen lainsäädännön ja sen yhtenäisen soveltamisen merkityksestä. Asiakokonaisuuteen kuuluu myös tehokas rajavalvonta, joka on kunkin jäsenvaltion vastuulla. Frontexin tärkeänä tehtävänä on tukea jäsenmaita ulkorajavalvonnassa – ja Frontexin roolia onkin tarpeen vahvistaa, mutta <clears throat> jäsenmaa ei voi välttää vastuutaan vetoamalla Frontexiin. Tehokas rajavalvonta ei tietenkään tarkoita sitä, ettei asianmukaisia turvapaikkamenettelyjä noudateta. Turvapaikkamenettelyyn liittyy myös järjestäytynyttä rikollisuutta. Hädänalaisessa asemassa olevia ihmisiä käytetään hyväksi. He joutuvat maksamaan kuljetuksista suuria summia lopulta heidät saatetaan esimerkiksi laittaa eri vaiheiden jälkeen vaarallisilla kuljetusvälineillä ja pimeässä meren armoille. frontex onkin toiminnallaan pelastanut monia ihmishenkiä. turvapaikanhakijoiden hakemusten asianmukainen käsittely on ihmisoikeuksien kannalta tärkeää. he eivät saa joutua vailla oikeuksia harmaaksi työvoimaksi eh, eri euroopan maihin. siksi on tärkeää että noudatamme yhtenäistä turvapaikkapolitiikkaa EU:ssa. Siihen kuuluu asianmukainen turvapaikkamenettely, turvapaikan saaneiden tehokas kotouttaminen, samoin kuin niiden tehokas palauttaminen, joilla ei ole perusteita, perustetta jäädä Eurooppaan. Puheenjohtaja, poliisin osalta voin todeta, että Tukholman ohjelman valmistelun sisältöön olen hyvin tyytyväinen. Sisäisen laadittava sisäisen turvallisuuden strategia ja siihen liittyvä tietohallintostrategia sekä työvälineiden e, tehostaminen ja uuden, uusien tekniikoiden käyttäminen voi omalta osaltaan vahvistaa myös kansalaisten turvallisuutta. Tehokkaamman eurooppalaisen poliisiyhteistyön osalta Suomi on monissa yhteyksissä korostanut usean viranomaisen yhteistyömallia. Se voisi ilmetä laajemminkin kuin puheenjohtajamaan nyt ehdottama yhteisten poliisi- ja tullikeskusten pilottiprojektein. Vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan osalta ehdotusta EUn järjestäytyneen rikollisuuden uhka-arvion hyödyntämisestä olisi syytä laajentaa ehdotettavasta myös alueellisten uhka-arvioiden hyödyntämiseen, esimerkiksi Venäjän järjestäytyneen rikollisuuden osalta. Kiitos. Thank you. The floor now goes to, uh... Kiitos. Seuraavana Madame Jacqueline Galland Belgiasta. Ja sitten Christophe Hagen. Merci, Monsieur le Président. Très brièvement, je voudrais Kiitos puheenjohtaja. Aivan nopeasti haluaisin kolmea asiaa käsitellä tässä eurooppalaisessa poliisiyhteistyössä. Puhutaan paljon poliisiyhteistyöstä naapurimaiden kanssa tässä Euroopan alueella ja sen vahvistamisesta, kun minä olen Ranskan lähellä olevan alueen edustaja meidän parlamentissamme, niin minä haluaisin sanoa, että tämä yhteistyö on tärkeää nimenomaan huumeiden torjunnassa, järjestäytyneiden rikollisryhmien torjunnassa, mutta meillä ei kuitenkaan ole kaikkia niitä keinoja käytettävissä, joita tarvitsisimme. Mitä tulee sitten ähm, turvapaikkapolitiikkaan, siitä pari seikkaa. Yksi asia on vähän vaikea ymmärtää, koska me eh, olemme Euroopassa ja meidänkin maassa me tiedämme, mitä sota aiheuttaa ja me tiedämme, että tulee turvapaikanhakijoita Euroopasta. Euro- belgialaisissa eh, kunnissa meillä on vastaanottokeskuksia, joissa on romanialaisia ja E, bulgarialaisia, jotka vielä etsivät turvapaikan paikkastatusta ja se on hyvin vaikea ymmärtää minulle. Ja myöskin tähän turvapaikkapolitiikkaan liittyen täytyy muistaa, että on taloudellista maahanmuuttoa, erityisesti idästä. Liberaalipuolueita edustan Belgian parlamentissa, niin me haluaisimme tällaista talousmaahanmuuttoa nimenomaan sellaisilla aloilla, joissa työvoimapula on. Ja tällä tavalla voisimme kotouttaa ihmisiä Euroopan alueelta omiin maihimme ja, ja sillä tavalla mm, voisimme taata sen, että kolmansista maistakin tulisi ihmisiä täyttämään näitä vapaita työpaikkoja. Ranskan puheenjohtajakaudella oli konferenssi Ranskassa tästä asiasta ja siellä myöskin puhuttiin tällaisesta maahanmuutosta, työperäisestä maahanmuutosta, jolla sitten täydennettäisiin puuttuvaa työvoimaa tietyillä aloilla. Um, Kiitos. Nyt puheenvuoron saa Kristoff Hagen Itävallan parlamentissa ja sitten Belgiasta edustaja Suft. Hän on viimeinen puhuja listallani. Eli jos ei ole lisää puhujia, niin suljen puhujalistan. Eli jos haluatte vielä puheenvuoron, niin pyydän, että pyydätte sitä nyt. Sitten Hagen, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Poliisi, koordinointi tai yhteistyö Euroopassa on mielestäni hyvin tärkeää. Ennen kaikkea rajat ylittävä yhteistyö. Itävalta kulkee tässä toista tietä. Naapurivaltioiden kanssa on jo poliisiyhteistyötä tehty. Esimerkiksi jalkapallon maailmanmestaruuskisojen yhteydessä 2008 olemme saaneet tukea poliisilta muista maista. Ongelmana oli se, että ei ollut lain myöntämiä mahdollisuuksia tässä riittävästi. Itävallassa halutaan mennä pidemmälle. Kansallisessa parlamentissa torstaina päätetään siitä, että ulkomaalaiset poliisit, virkamiehet saavat paremmat toimintamahdollisuudet Itävallan alueella. Tämä on ensimmäinen askel. Mielestäni hyvin tärkeää on se, että Euroopan parlamentti myös katsoo näitä kysymyksiä ja pyrkii huolehtimaan siitä, että kaikki poliisivoimat kautta Euroopan jäsenvaltioiden antavat, saavat paremmat mahdollisuudet toimia jäsenvaltioissa, siis ulkomaalaiset poliisit toimivat jäsenvaltioiden alueella. Schengenin tietojärjestelmä siis kaksi. Se ei vielä ole toiminnassa. Mielestäni on hyvin tärkeää, että tätä asiaa ajetaan eteenpäin. Tiedonvaihto Euroopan tasolla on hyvin tärkeä. Haluan puhua lyhyesti, koska on jo melko myöhäinen ajankohta. Turvapaikka kysymys on myös tärkeä. Nyt puhuttiin Italiasta ja Kreikasta ja monista muista valtioista, jotka kuormittuvat kovasti, mutta jos katsotaan Itävaltaa, Itävalta on Euroopan keskellä ja meilläkin on valtavasti turvapaikanhakijoita. Yhtenäinen turvapaikka oikeus Euroopassa olisi tärkeä askel monille jäsenvaltioille. Järjestäytynyt rikollisuus käyttää hyväkseen turvapaikkaoikeutta. Tässä meidän pitäisi olla tarkkana. Sitten haluaisin mainita seikan, joka ansaitsee mielestäni tukea – jos ajatellaan valtioita, joilla on Schengenin ulkoraja, niin Frontexia pitäisi vahvistaa. Tärkeää on huolehtia riittävistä varoista ja toimintamahdollisuuksista, jotta nämä valtiot, jotka osittain ovat EU-ssa melko uusia ja taloudellisesti eivät ehkä aina kaikkein parhassa asemassa, voivat saada Euroopan unionilta tukea, jotta voidaan suojella koko EUn nimissä ulkorajoja. Siis riittävät taloudelliset varat pitää antaa näiden maiden käyttöön, jotta voidaan paremmin toimia, kun painetta tulee rajojen ulkopuolelta. Kiitos. Kiitos. Viimeinen puhuja, edustaja Bert Belgian edustajahuoneesta. Anna teille puheenvuoron. Voorzitter, collega's we mogen niet vergeten dat waar het probleem van illegale immigratie aangaat... Niin, hyvät eh, kollegat, ei pidä unohtaa, että laittoman maahanmuuttoon liittyy sellaisia asioita, jotka liittyvät eh, eh, muuhunkin asiaan yhteiskunnassa. Meillä on myöskin sellainen tilanne, että myös köyhyyttä tulee tätä kautta maahan. Joskus on niin, että lähtö ähm, maahan tällä on haitallinen vaikutus. Meidän täytyy aina muistaa, että palautus- ja käännytyspolitiikka eh, se pitää liittää kehitystyöhön eh, sillä tavalla, että autetaan näitä ihmisiä omassa maassaan, varsinkin siellä, missä on konflikteja. Minä puhun tässä nyt ihmisistä, joilla on hyvät aikeet, mutta täytyy myös muistaa, Eurooppa on, on myös alue, josta on paljon lähtenyt ihmisiä muualle aivan hyvin aikein. Sitten on ihmisiä, jotka toimivat toisella tavalla, esimerkiksi vievät ydinmateriaalia rajojen yli, rakentavat pommeja tai käyvät ihmiskauppaa. Ja heitä vastaan sitten täytyy tehdä jotakin, että Euroopasta ei tule rikollisuuden keskus. Lakia pitää soveltaa, jos ei sitä sovelleta, niin siitä ei ole mitään hyötyä. Minä uskon tehokkaaseen Euroopan unioniin, joka on inhimillinen ja joka kunnioittaa oikeusvaltion periaatteita. Se liittyy kuitenkin siihen myös, että Europolin ja Eurojustin roolia pitää vahvistaa ja yhteistyötä, eh, yhteistyötä maiden välillä ja myöskin turvallisuuspolitiikkaa pitkällä tähtäimellä. Kun me katsomme, minkälaisia mahdollisia uhkia on, niin ehkä tällainen eurooppalainen turvallisuuskeskus pitäisi perustaa, mutta kuitenkin jäsenvaltioiden täytyy omien kansalaistensa turvallisuudesta huolehtia. Ihmisoikeuksia pitää kunnioittaa ja perusoikeuksia. Kiitos. Näin saamme puhelistan päätökseen. Haluaisin kiittää teitä kaikkia osallistumisesta. Mielestäni on aivan selvää tämän keskustelun pohjalta, että eurooppalaisen turvallisuusstrategian aihe on hyvin moninainen. Lisäksi on selvää, että poliittiset kannat vaihtelevat ja näin voinkin antaa puheenvuoron esittelijällemme. Rami Hermosin joka pyrkii ensimmäistä kertaa vetämään johtopäätökset tästä keskustelusta. Ja sitten tietenkin viimeinen puheenvuoro yhteispuheenjohtajalle Inge Davidsonille. No Kiitoksia. No ei tämä suinkaan ole helppo homma etenkin kun tässä parisenkymmentä henkeä käytti puheenvuoron ja minun mielestäni kaikki puheenvuorot olivat hyvin rakentavia ja avasivat uusia ajatuksia ja uusia ehdotuksia meille, myös uusia työtapoja. Niistä meille kaikille varmasti tuli mieleemme. Joka tapauksessa yritän lyhyesti tässä sanoa pari sanaa näistä mitä täällä kuulimme. Minun käsitykseni mukaan tässä kokouksessa Tukholman ohjelmasta voimme sanoa, että ohjelma on hyvin myönteinen ja siihen suhtaudutaan myönteisesti. Suurin osa puhujista on juuri nimenomaan näin sanonut uudesta Lissabonin sopimuksesta esimerkiksi ja myös sen kehittämisestä, tuon Tukholman ohjelman kehittämisestä ja näin me voimme sitten mennä eteenpäin tämän ohjelman pohjalta. En usko, että on ollenkaan huono ajatus arvioida tietysti tuota turvallisuuspolitiikkaa ja, ja oikeus- ja turvallisuusaluetta alueen politiikkaa ja vaatimuksia ja erityisesti näiden vaatimusten tehokkaampaa ja voimakkaampaa täyttämistä. Ja niitä varmasti kehitellään entisestään. Ja jos me emme toimi kunnianhimoisesti ja luo uudelle ohjelmamme selkeitä tavoitteita, niin pääsemme hyvinkin heikkoihin tuloksiin, joten meillä on vielä paljonkin tekemistä tulevaisuudessa. Täällä eritoten otettiin esille juuri tuo yhteistyö jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin välillä ja kansallisten parlamenttien välillä ja se, että kansalliset parlamentit pääsisivät Tukholman ohjelman ja Lissabonin sopimuksen myötä paremmin käsiksi näihin uusiin välineisiin, joita meillä on olemassa ja myös sitten näistä konkreettisista termeistä lai, laittomasta maahanmuutosta ja maahanmuutosta maahanmuutosta ylipäätään ja turvapaikkakysymyksistä täällä on paljonkin puhuttu. Minun valtioni on tässä juuri muutama päivä sitten hyväksynyt uuden turvapaikkalainsäädännön ja siinä nimenomaan otetaan valtion kansalliselle tasolle käyttöön tuo uusi direktiivi turvapaikkakysymyksistä ja näin sitten minun mielestäni juuri voi todeta, että Euroopan unionissa tarvitaan tällaista yhteistä turvapaikkakäytäntöä, vaikka siitä toki on herännyt myös sora ääniä. Me olemme puhuneet ja paljonkin muun muassa suurten rikosten torjumisesta, ihmiskaupasta, huumekaupasta ja muusta sellaisesta. Ja toki meidän täytyy muistaa, että tämä rikollisuuspuoli liittyy tiiviisti tähän turvallisuuspuoleen. Ja varmasti tässä kaikessa keskustelussa turvallisuudesta on tullut huomioon otetuksi tuon oikeuden, vapauden ja turvallisuuden välinen tasapaino, jotta kansalaiset, kansalaisten perusoikeudet voidaan edelleenkin taata, mutta turvallisuus samalla, samalla myös. Ei niitä varmasti voida samalle asemalle tietenkään äh, samaan asemaan asettaa, mutta kuten herra Koelio sanoi, niin emme me saa mitään turvallisuutta luotua ilman vapauksia ja oikeuksia, mutta, turvalli, mutta vapaus ja oikeus ilman turvallisuutta myöskään ei e, pysty pärjäämään yksistään ja meidän täytyy järjestää koko, koko, koko, koko kenttää hoitaa hoitaa yhdel, yhde, yksissä tuumin, jotta voimme nämä oikeudet ja vapaudet kaikki taata kansalaisille. Euroopan unionissa ja tietysti tuon perusoikeusasiakirjan saada myös toimimaan oikein. No niin, nämä ovat nyt minun johtopäätökseni tässä vaiheessa ja varmaan myöhemmin on mahdollisuus puhua näistä vielä enemmän. Kiitoksia. Kiitoksia. Mikrofoni on pois päältä. Nyt toimii. Niin, minun mielestäni esittelijä teki erittäin hyvän yhteenvedon tästä asiasta. Minulla on suurin piirtein eh, samanlaisia näkemyksiä näiltä eh, eri alueilta. Tukholman ohjelmaan on suhtauduttu myönteisesti ja siellä ollaan menossa oikeaan suuntaan meidän täytyy erityisesti ryhtyä arvioimaan tarkemmin sitä, mitä olemme tällä ohjelmalla saaneet aikaiseksi. Ehkä siellä on jonkinlaisia määräyksiä, jotka eivät ole parhaita mahdollisia, mutta sitä täytyy tarkkailla jatkossa. Monet täällä totesivat, että kehitys on hyvää tässä poliisiyhteistyössä, on yhteistä tutkintaa ja myöskin tiedonvaihtoa, että päästään eteenpäin rikoksen torjunnassa. Mitä tulee turvapaikkapolitiikkaan, molemmat puolet tässä korostuvat. Ensinnäkin maiden välinen solidaarisuus, koska meidän täytyy jakaa vastuuta ei pelkästään taakkaa, vaan myöskin vastuuta. Mutta sitten täytyy muistaa myös solidaarisuus, joka liittyy ihmisiin sillä tavalla. Ihmisillähän on siis hyvin usein syy todellakin paeta omasta maastaan ja se pitää ottaa huomioon. Tietenkin meidän täytyy myös laatia yhteisiä sääntöjä. Ruotsi on ottanut hyvin paljon pakolaisia eh, ja meillä on hyvin paljon eh, pakolaisia suhteessa väkilukuun. Me olemme siitä ylpeitä. Hyvin tärkeää on myöskin tasapaino rikoksen torjunnan ja ihmisen koskemattomuuden välillä – ja tässä täytyy muistaa uusi tekniikka, koska tämän tasapainon säilyttäminen on hyvin vaikeaa ja meidän täytyy parlamentaarikkoina huolehtia siitä, että tasapaino säilyy. Minä haluaisin kiittää omasta puolestamme, minä haluaisin puheenjohtaja kiittää ja kaikki, jotka osallistuvat keskusteluun ja viedään sitten viestiä eteenpäin, kun huomenna sitten teemme Eh, esittelijän kanssa teemme yhteistyötä, niin silloin saamme vielä paremmat eh, johtopäätökset tästä. Kiitoksia. It's amazing. an hour, a good hour and a